symboli sille, jotka kaikki taistelevat ihmisoikeuksien puolesta täällä maailmassa näinä vaikeina aikoina. Meidän pitää muistaa myös, että vuonna 1975 voittaja, hän on jo saanut vaikeuksia Turkissa, joten minä haluaisin osoittaa hänelle, että Täällä on mennä solidaritumme takana tässä, koska parlamentti tukee häntä. Ei ole hyväksyttävissä se, että demokratiassa joka, henkilö, joka on valittu parlamenttiin, hänet sitten laittomasti poistaa sieltä. Ja haluaisin vielä muistuttaa Haluaisin muistaa, että, että huolenaiheeni näistä huomattavista jatkuvista ihmisoikeusrikkomuksista Turkissa ei pelkästään poliittisen opposition haitaksi, vaan myöskin koko kansalaisyhteiskunnan haitaksi, lehdistön edustajien ja akatemikkojen kärsien tästä. Haluaisin muistaa myöskin Kulman, Samuel Saskan, Osan kavalan Timet Antarin ja, ja samoin Altaita tässä. Parlamentti tukee heitä taistelussaan vapauden ja oikeuden puolesta. Ja kuten tiedätte, keskiviikkona